Thank Mr. President. Kiitos puhemies. Kuuluuko? Kiitos puhemies. Eilen yhdistyneessä kuningaskunnassa majesteetista kuningattaresta tuli pitsimpään hallinnut majesteetti ja toivoisin, että Kyproksen, Maltan ja Ison-Britannian jäsenet voisivat Commonwealthin kansanyhteisön jäseninä tähän tunnustukseen tunnustaa uskomattoman palveluksen, jota kuningatar on tarjonnut